neuvottelut. Libe on äh, kaksi työjärjestyksen mukaisesti äh, lähettänyt korjauksia. Nämä korjaukset pidetään hyväksyttänä, jos ei 24 tunnin sisällä yksi poliittinen ryhmä tai vähimmäismäärä äh, edustajia vaadi, että näistä äänestetään. Nämä korjaukset löytyvät täysistun internetsivuilta ja niiden otsikot julkaistaan tämän kokouksen